Buenas tardes, señoras y señores. Hyvää iltapäivää, kollegat. Aloitamme puheenjohtajakokouksen. Tämä on nyt avoin kaikille parlamentin jäsenille. Toivotan tervetulleeksi Van Rompuyn, Euroopan neuvoston puheenjohtajan ja Barroson komission puheenjohtajan. Tämä on mielenkiintoinen ja tärkeä kokous, koska nyt saamme kuulla neuvoston kokouksen päätelmistä, joka pidettiin 22. päivä toukokuuta. Ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa Van Rompuy, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, ja hän saa kertoa näistä tuloksista. Olkaa hyvä. President of Europe. Herra puhemies, komission puheenjohtaja, arvon jäsenet. Viime viikon Eurooppa-neuvoston kokous oli lyhykäinen, mutta tehokas. Se oli mahdollisuus äh, johtajille käyttää aikaa prioriteettien löytämiselle energia-alalla. Me annamme myös äh, uuden äh, käynnistysvaiheen asioille, jotka olivat olleet jumissa, nimenomaan veropetokset ja veronkierto. Eli tämä oli hyvin erilainen kokous verrattuna näihin kriisinhallintakokouksiin, joihin olimme tottuneet. Se to, tosiasia, että voimme katsoa jo eteenpäin tulevaisuuteen on hyvä. Paljon on vielä tehtävä, mutta olemme oikealla tiellä. Haluaisin kuitenkin aloittaa energiasta ja siitä, miten se vaikuttaa meidän talouksiimme ja kuluttajiimme. Eh, edellisen eh, energia kokouksen, huippukokouksen jälkeen 2011 on tehty paljon edistysaskelia. Jäsenvaltiot ovat siirtyneet kohti sisäisten energiamarkkinoiden luomista ja energianeuvosto hyväksyi energiatehokkuusdirektiivin, joka auttaa meitä saavuttamaan energiatehokkuustavoitteemme, jotka ovat 20 prosenttia vuoteen 2020. Maailma on myös muuttunut helmikuun 2011 jälkeen. Kuten yksi johtajista sanoi, me olemme nyt globaalin energiavallankumouksen pyörteissä. Meidän on mahdollista katsoa kauemmaksi. Meillä on myös kilpailu voimavaroista, joka nostaa energian hintoja. Ja pian Eurooppa saattaa olla ainoa manner, joka on vielä riippuvainen energian tuonnista. Tämä ei ole kovinkaan mukava tilanne ei talouksillemme, jotka tuntevat harteillaan korkeat energiahinnat ja sen vuoksi nimenomaan kuluttajat olivat eh, keskiössä. Tilanne ei ole hyvä myöskään teollisuudellemme, jotka joutuvat kilpailemaan ulkomaisten yritysten kanssa, jotka maksavat puolet vähemmän sähköstä. Jos me haluamme pitää teollisuuden ja työntekijät Euroopassa, me tarvitsemme kestävää ja halvempaa energiaa. Ja tunsin suurta äh, ymmärtämystä tavallaan, tai tuntui siltä, että meillä ei ole suuria muutoksia tavallaan tällä hetkellä näkyvissä, ja äh, neuvo, neuvoston, Eurooppa-neuvoston kokouksessa me tunsimme suurta yhtämiel, yksimielisyyttä siitä, että me tarvitsemme yhteistä politiikkaa, joka koostuu neljästä asiasta. Ensinnäkin energiatehokkuus. Kuten sanoin, energiatehokkuusdirektiivin hyväksyminen antoi vauhtia ja asia on nyt täytäntöön sen vuoksi, että halvin, turvallisin ja kestävin energia on se, mitä ei käytetä. Ja se, että luodaan todelliset yhtenäiset eurooppalaiset energiamarkkinat. Johtajat halusivat, että tarvitaan edistystä nopeammin kuin 2014 ja 2015 määräajat. Useat johtajat painottivat sitä, että meidän täytyy paremmin yhdistää meidän energiainfrastruktuurimme ja se näkyy myös päätöslauselmassa. Ja kolmas prioriteetti. Me tarvitsemme investointeja. Yksi, yksi triljoona euro, euroa vuoteen 2020 myös tutkimukselle ja innovaatioille. Verkkojen Eurooppa on myös tärkeä ja meidän täytyy saada aikaan sopimus monivuotisesta rahoituskehyksestä juuri näidenkin asioiden takia. Mutta tulevaisuuden investoinneista suurimman osan on tultava yksityiseltä sektorilta. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi äh, kaasuputkia tänä päivänä ja muuta. Meidän täytyy miettiä myös, missä me olemme kahden tai 10 tai 20 vuoden kuluttua. Me tarvitsemme siis ennustettavampaa politiikkaa ilmasto politiikkaa ja energiapolitiikkaa. Ja huhtikuun äänestys parlamentissa tästä komission niin kutsutusta backloading-tarkistuksessa osoitti tämän. Konsultaatiot jatkuvat ja perustuen komission vihreään kirjaan. Ja neuvosto piti tätä kirja, vihreää kirjaa hyvänä ja komissio tulee vuoden loppuun mennessä esittämään konkreettisimpia ehdotuksia ja sitten neuvosto äänestää näistä maaliskuussa 2014. Samanaikaisesti on tärkeää, että muilla tasoilla jatketaan valmistelevaa työtä. Neljäs painopiste, viimeinen painopiste. Meidän täytyy määritellä meidän energialähteemme. Ne jäsenvaltiot, jotka onnistuvat vähentämään riippuvuuttaan yhdestä energian toimittajasta, näkevät eh, etua tässä energialähteiden monimuotoistamisessa. Euroopan tulee hyödyntää sen energiapotentiaaliansa täysin, varsinkin uudistuvien energioiden alalla, jossa luodaan myös työpaikkoja. Mutta samanaikaisesti on kehitettävä myös äh, turvallisia ja kestäviä tapoja muille sekä perinteisille että äh, vähemmän perinteisille energialähteille. Yksi näistä voisi olla liuskekaasun käyttö, joka voisi olla yksi osa energiamiksiä joissain jäsenvaltioissa, joillekin se taas ei käy. Ja äh, tämähän näkyy perustamissopimuksissa, eli jokainen jäsenvaltio voi itse päättää omista energialähteistään. Tämä on mielestäni tärkeää merkkiä, signaali, että yhdessä sovimme näistä neljästä painopisteestä. Nyt sitten täytyy seurata ja katsoa, mitä johtajat tekivät ja päättivät. Sen vuoksi näissä johtopäätöksissä painotamme parempaa koordinaatiota, samoin kuin sitä, että kun tehdään kansallisia energiapäätöksiä, jotka vaikuttavat eh, muihin jäsenvaltioihin, niin niistä täytyy puhua etukäteen. Ja minä toivon todellakin, että tämä näkyy jatkossa puheenjohtajamaiden toiminnassa. Ja toivon mukaan tämä vaikuttaa myös kotitalousten energiahintoihin, niin että tämä sitten tavallaan heijastuisi myös muihin neuvoston kokouksiin, kun on kysymys vaikkapa kilpailusta. Päätimme, että palaamme energiapolitiikkaan jo joulukuussa niin, että voimme varmistaa sen, että pääsemme eteenpäin, kun täytäntöön pannaan nämä prioriteetit. Tässä huippukokouksessa keskityttiin myös veropetokseen ja verokiertoon. Tämä ei ollut uusi aihe ja se on hyvin äh, arkaluonteinen aihe myös äh, ja oli hyvin vaikea päästä eteenpäin näissä asioissa. Nyt tilanne oli toinen. Miksi? No siksi, että tilanne oli uusi äh, johtuen tietyistä skandaaleissa muutamissa jäsenvaltioissa. Nyt tarvitaan konsolidointia. Hallitusten on tehtävä kovia päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan kansalaisten elämään ja silloin veropetos ja verokierto on yhä vähemmän hyväksyttävää. Tässä on kysymys oikeudenmukaisesta verojärjestelmistä kansalaistenkin kannalta. Satoja miljoonia euro, euroja katoaa Euroopassa vuosittain. Ja sen vuoksi oli nyt oikea aika kiihdyttää taistelua veropetosta ja kiertoa vastaan, ja sen vuoksi päätin ottaa asian esiin huippukokouksessa. Petos, veropetokset ja verokierto ovat asioita, joita yksikään maa ei voi yksin ratkaista. Joten huolimatta siitä, että kysymys on hyvin arkaluotoinen, niin, ja esimerkiksi perustamissopimuksissa vaaditaan yksimielisyyttä, niin ei ole epäilystäkään siitä, että meidän on oltava yhtenä, yhtenäisessä rintamassa, jos haluamme taistella veropetoksia ja verokiertoja vastaan. Tämä on globaali ongelma, ja vain yhdessä voimme Euroopassa olla suuntaa antavia globaalillakin tasolla. Maaliskuussa me päätimme järjestää huippukokouksen, jossa käsiteltäisiin pelkästään veropetoksia ja verokiertoa ja sitä kautta voitaisiin myös painostaa kohti ratkaisuja. Joten olen iloinen siitä, että kykenimme nyt avaamaan tiettyjä asioita, jotka ovat olleet pysähdyksissä. Me saimme aikaan myös selkiätä määräaikoja päätösten tekomiselle. Ja olen iloinen siitä, että voin kertoa teille ensimmäisistä konkreettisista asioista. Ensinnäkin ALV-petokset. Johtajat odottavat, että heidän ministerinsä allekirjoittavat kesäkuun loppuun mennessä tällaisen luettelon konkreettisista toimenpiteistä, joita hallitukset voivat käyttää apunaan. Ja tämä on varsinainen läpimurto. Pragmaattisia ratkaisuja löytyy useimmiten, jos vain poliittista tahtoa löytyy. Toisekseen tietänette, että kaksi viikkoa sitten neuvoston puheenjohtaja osallistui Ecofinin aamiaiselle ja siellä puhuin nimenomaan veropetoksia vastustavasta taistelusta. Sen lisäksi me olemme kykeneet myös avaamaan asian liittyen pankkisalaisuudesta Liechtensteinin, San Marinon ja, ja Sveitsin kanssa varmistaaksemme siitä, että ne noudattavat EU-standardeja. Eli tässä nyt on kysymys tästä tarkistetusta säästödirektiivistä. Ja tässä on kysymys unionin laajuisesta tekstistä, joka on yhtäläinen koko unionissa. Tästä nyt on neuvoteltu viisi vuotta ja nyt määräaika tämän loppuun viemiseksi on tämän vuoden lopussa. Kolmas asia, me kaikki haluamme, että unioni saisi aikaan tällaiset globaalit standardit informaation vaihdosta, jonka liittyy myös selkeät standardit verotettavista tulosta. Olen iloinen siitä, että jäsenvaltiot äh, ovat äh, nyt lähteneet tällaisen unionin kattavaan lähestymistapaan. Informaatiovaihtohan on olemassa jo Euroopan unionissa, mutta sitä on vahvistettava ja sen kattavuutta laajennettava. Meidän unionin lainsäädännömme liittyen esimerkiksi äh, yritysten verotukseen tulee luomaan selkeät ja terveet puitteet ja tukemaan jäsenvaltioiden veroviranomaisten ponnisteluita. Sitten vielä yritysverotuksesta, jossa on kysymys siitä, millä tavalla verotettavaa voittoa nykyään voidaan siirrellä maasta toiseen ja millä tavalla tätä voidaan välttää. Tässä me asetimme myös määräaikoja vuoden loppuun, esimerkiksi siinä, että muutetaan rahanpesudirektiiviä. Me olemme tässä onnistuneet todellakin pääsemään eteenpäin veropetos- ja verokiertoasioissa ja palaamme tähän joulukuussa. Me puhumme sitten lopuksi vielä nopeasti Syyrian tilanteesta ja sitoudumme jälleen kerran poliittiseen ratkaisuun. Me annoimme tukea ajatukselle tällaisesta kansainvälisestä kokouksesta Genevessä kesäkuussa 2012. Ja me annamme ministerille tehtävän valmistella tätä yhteistä kokousta. Ja eilen ulkoasioiden neuvosto uudisti EUn kehotuksen löytää poliittinen ratkaisu ja järjestää tämä kansainvälinen kokous kesäkuussa. Ja sen lisäksi päätettiin 12 rajoit, tavallaan tehtävä, 12 tehtävän tehtävälistasta. Ja jäsenvaltiot tai neuvosto päätti, että jäsenvaltiot eivät lähde tällä hetkellä vielä toimittamaan aseita Syyrialle. Elokuussa tänä vuonna korkea edustaja tulee antamaan raportin Geneven keskusteluiden lopputuloksista. Eli meillä oli tällainen hyvin keskitetty huippukokous, jossa asetimme paljon määräaikoja ja se ihan sattumalta tapahtui tämä kokous tasan vuosi ennen seuraavia Eurooppa-vaaleja. Keskityimme siinä kuitenkin lähinnä tulosten saamiseen. Mä haluaisin vielä jakaa kanssanne yhden asian, jonka myös teidän puhemiehenne Martin Schulz otti esiin, eli nuorisotyöttömyys. Nuorisotyöttömyys ja työttömyyden vastainen taistelu oli korkealla meidän esityslistallamme ja kesäkuun huippukokouksessa tullaan tähän keskittymään. Ja Tavoitteena tulee olemaan ennen kaikkea, että nuorille ihmisille annetaan takeet siitä, että heillä on joko koulutusta, jatkokoulutusta tai työllisyyttä neljä kuukautta sen jälkeen, kun he ovat valmistuneet koulusta. Ja tämä näkyy myös 22. huhtikuuta huippukokouksen johtopäätöksistä. Useat jäsenvaltiot ilmoittivat, että he tulevat kehittelemään erilaisia ajatuksia nuorisotyöllisyydestä ja vaihtamaan parhaita käytänteitä keskenään. Mielestäni tämä oli erittäin hyvä aloite. Perjantaina äh, lähetän äh, kirjeen kaikille neuvoston jäsenille ja pyydän heitä jakamaan ajatuksiaan äh, jo ennen kesäkuun huippukokousta. Ja haluaisin myös, että työmarkkinajärjestöt toimisivat yhdessä. Nuorisotyöttömyyden vastainen taistelu on jo pitkäaikainen painopiste. Me pyrimme luomaan työpaikkoja. Kuusi miljardia on asetettu eh, nimenomaan nuorisotyöttömyyden vastaiseen taisteluun monivuotisessa rahoituskehyksessä ja toivomme, että tämä on käytössä ensimmäinen tammikuuta 2014 lähtien tämä raha. Ja me tarvitsemme Euroopan parlamentin tukea tähän meidän täytyy vastata nuorten, miljoonien nuorten odotuksiin, jotka meiltä odottavat nyt toimia. Kiitoksia. Kiitoksia neuvoston puheenjohtaja. Meillä on paljon vielä tehtävää ennen vuoden loppua. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa komission puheenjohtaja Barroso. Hän voi kertoa vähän, millaisia päätöksiä tehtiin viime viikkoisessa kokouksessa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä neuvoston puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Tämä Euroopan neuvoston kokous oli hyvin bisnesmäinen. Voisin sanoa, että erona oli se muihin verrattuna, että draamaa oli hyvin vähän, mutta nämä käsitellyt asiat ovat erittäin tärkeitä kuitenkin meille. On tärkeää tietää, että suuntaamme oikeaan suuntaan. Oikeaan suuntaan energiapolitiikan alalla tämä tarkoittaa sitä, että otamme askelia integroidumpaan, tehokkaampaan, kuluttajaystävälliseen, toimivaan eurooppalaisen energiamiksiin, energiamarkkinaan veron kierron ja veropäätösten vastainen taistelu tarkoittaa sitä, että me muutamme täysin kontekstia niin, että jäsenmaat tekevät yhteistyötä pyrkivät poistamaan porsaanreikiä. Kyseessä on tasapuolisuuden tukeminen ja sen varmistaminen, että kaikki osallistuvat elvyttämisen, elvymisen luomiseen. Minä toivoisin, että neuvosto voisi olla kunnianhimoisempi tai tarkempi tietyissä asioissa, mutta nyt uutta liikevoimaa molemmissa asioissa on ja neuvoston kokous osoitti tätä liikevoimaa löytyvän. Meidän täytyy nyt pohtia toimia, ajaa niitä ehdotuksia eteenpäin, jotka ovat jo työn alla, ja toimeenpanna niitä päätöksiä, jotka on jo tehty. Hyvät naiset ja herrat, energia keskustelussa Euroopan neuvostossa minä toin esiin nopean etenemisen energia kartan, tiekartan. Kyseessä ei ole vain kansainvälisten haasteiden käsittely, mutta myöskin markkinaolosuhteiden parantaminen Euroopassa. Ne ovat hyvin selvästi osoittamassa, että me tarvitsemme enemmän eurooppalaista työtä tällä alalla. Tämä on erittäin tärkeä ala sekä työllisyydelle että kasvulle. Jos me tarvitsemme muistutuksen siitä, kuinka tärkeää on täydentää energiamarkkinoitamme, tämä on se muistutus. Jos me tarvitsemme jonkinlaisen aloitevoiman energia-alalla, vertailu, kehityksen, joka tapahtuu Euroopan ulkopuolella kiteistää tämänkin. Vuonna 2012 energiahinnat kaasun hinnat olivat neljä kertaa edullisemmat Yhdysvalloissa kuin Euroopassa, ja energiahinnat ovat lähestulkoon kaksinkertaiset Euroopassa Yhdysvaltoihin verrattuna. Kilpailu on käynnissä Euroopan täytyy päästä liikkeelle nopeasti. Globaali energiakenttä ei suosi Eurooppaa, mutta meidän täytyy toimia sen puitteissa. Me voimme onnistua, jos poliittista tahtoa on. Haluaisin kiittää yleistä tukea Eurooppa-neuvostossa tästä ei-katumusta näkökulmasta. Meidän täytyy valmistautua kaikkiin mahdollisuuksiin tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy viidellä alla saada edistystä aikaan. Ensimmäinen on yhteisten energiamarkkinoiden täydentäminen niin, että voimme varmistaa, että kuluttajilla ja yrityksillä on tasapuolinen toimintamahdollisuus. Investointi innovointiin ja verkostojen täydentäminen on toinen. Kolmas on energiatehokkuuden tukeminen. Neljäs on uusien energialähteiden tukeminen kustannustehokkaampien energialähteiden tukeminen. Ja viides on uusien energialähteiden löytäminen. Eli me etenemme nyt Euroopan energiayhteisön tiellä, jos voimme kutsua sitä sellaiseksi. Eri jäsenmaissa on erilaisia energiamiksejä, mutta voimme tehdä paljon yhdessä unionina. Kyseessä ovat meidän kompetenssimme, energiavarmuus ja kestävyys. Ja ennen kaikkea uskottavuus, kun pyrimme vastaamaan haasteisiin, joita kohtaamme. Minun ei varmastikaan tarvitse muistuttaa teitä niistä haasteista, joita Verkkojen Eurooppa-hankkeessa on esimerkiksi monivuotuisen rahoituskehyksen osalta, missä todellakin eräitä summia on osoitettu energia-alalle. Meidän täytyy olla valppaita, kun tarkastelemme ohjelmien toteuttamisen mahdollisuutta usein ongelma ei sisälly Euroopan neuvoston päätelmiin, vaan toimeenpanoon. Meidän täytyy aina toimeenpanna asioita, jotka on päätetty ja tehdä niin johdonmukaisesti ja tehokkaasti. Hyvät näistä herrat, veronkierron veropetosten vastainen taistelu oli toinen asia Euroopan neuvoston esityslistalla ja se on hyvin tervetullut mielestäni. Me tiedämme, että ongelmia on olemassa, tiedämme, että ne vahingoittavat meitä ja me tiedämme, mitä meidän tulisi tehdä. Suurin osa tarpeellisista ehdotuksista ovat olleet jo työn alla jonkin aikaa. Komission ehdotus vuodelta 2008, jotta voisimme täydentää säästödirektiiviä ja neuvottelut naapurimaiden kanssa ja tiedonanto vuodelta 2012 ja toimintaohjelma, jonka esittelimme viime joulukuussa ja kaksi aloitetta liittyen aggressiiviseen verosuunnitteluun ja veroparatiiseihin. Mutta jälleen kerran menneisyydessä emme ole olleet tarpeeksi uskottavia, että olisimme saaneet jäsenmaat näiden aloitteiden ja päätteiden taakse. Nyt vihdoinkin tarpeellista liikevoimaa on olemassa. Nämä hyvin suuret esimerkit, joita media on tuonut julkisuuteen, on sen taannut. Ja tämän parlamentin lailla toivon, että nyt jäsenmaat tarttuvat tähän liikevoimaan ja luoviin mahdollisuuksiin. Meillä tulisi olla prioriteetteja, jotka luovat automaattista tiedon vaihtoa, ja meidän tulisi ulottaa tämä kaikkiin tulon tyyppeihin ja ajaa tätä toimintamallia uutena kansainvälisenä standardina. Tämä olisi hyvä ajatus. Komissio pahoittelee sitä, ettei sopimusta saatu aikaan selkeitä aikarajoja koskien tämän automaattisen tiedonvaihtojärjestelmän osalta Eurooppa-neuvostossa. Viimeinen ehdotus liittyen tähän automaattiseen tiedonvaihtojärjestelmään on tulossa tulevina viikkoina ja sitä tullaan kesäkuussa käsittelemään neuvostossa. neuvostossa. Vihdoin me olemme neuvostelleet Ähm, Liechtensteinin, San Marinon ja Monakon kanssa ja me olemme ähm, pyrkimässä eteenpäin mahdollisimman nopeasti neuvotteluissa. Ja myöskin turvallumme neuvostoon, jotta saisimme säästödirektiivin täydennettyä ennen vuoden loppua. Uskon, että kaikki nämä askeleet ovat tärkeitä Euroopalle, mutta tiedämme, että veronkierto ja petokset ovat kansainvälisiä ongelmia. Komissio pyrkii ajamaan kansainvälisiä standardeja ja kansainvälistä yhteistyötä. sekä Pohjois-Irlannissa tapahtumassa kokouksessa, jossa neuvosto tulee edustamaan Euroopan unionia, että G20-kokouksessa. Meidän täytyy olla etulinjassa tässä taistelussa ja luoda uusia kansainvälisiä standardeja. On monia muitakin asioita, joihin en nyt tänään mene, jotka ovat tärkeitä, kun pyrimme vastustamaan veron kiertoa ja veropetoksia, puhumattakaan sitten aggressiivista verosuunnittelusta. Kaiken kattava kansainvälinen lähestymistapa onnistuakseen vaatii myös sen, että meillä on yritysverotuksen osalta loppuun saatettu työ. Tämä on komission prioriteetteja. Haluaisin jakaa tässä erään ajatuksen kanssanne. Euroopan unionin kohdalla tilanne on seuraavanlainen. Jos me haluamme olla sekä sisäisesti että kansainvälisesti tehokkaita, meidän täytyy toimia yhdessä loppuun asti ja rakentaa yhteinen eurooppalainen puitteisto. Muita mahdollisuuksia ei ole. Se, mitä me teemme kansallisella ja Euroopan unionin tasolla, sen tulee olla johdonmukaista. Me emme voi olla uskottavia, ellei johdonmukaisuutta ole, ja meidän täytyy käyttää tässä yhteisömenetelmää. Ellemme tee niin, porsan reikiä väistämättä syntyy. Hyvät jäsenet, tällä hetkellä kaiken politiikan tulisi tähdätä siihen, että luomme työpaikkoja ja luomme mahdollisuuksia nuorille sukupolville. Tässäkin asiassa näen liikevoimaa syntyvän ja keskustelimme Eurooppa-neuvostossa asiasta on erittäin tervetullutta, että Euroopan neuvoston puheenjohtaja asetti tämän asian niin korkealle esityslistallaan. Nuorten kohdalla pätevyys on tärkeä seikka. Me olemme eh, sekä internettaloudessa tukeneet tätä, että vihreässä taloudessa. Vihreässä taloudessa tarvitsemme paljon pätevyyttä, jotta voisimme luoda siitä tärkeän osan talouksiamme. Työmarkkinat sekä kansallisella että Euroopan unionin tasolla tulisivat toimia, niiden tulisi toimia katalyyttinä. Meidän tulisi toimia yhdessä, saada olemassa olevat resurssit ja välineet liikkeelle Euroopan tasolla sekä Euroopan investointipankki ja myöskin luoda toimia kansallisella tasolla, kun se on mahdollista. Meidän täytyy vedota yrityksiin, tutkimusyhteistyöhön, kansalaisiin, että saisimme työmarkkinat toimimaan. Työmarkkinat ovat kasvun tae. Viime vuosina Euroopan komissio on tuonut työttömyyden vastaisen taistelun esityslistan huipulle. Nuorisotyöllisyys on Euroopan 2080 strategiassa erittäin tärkeällä sijalla. Hiljattain hyväksymme nuorisopaketin, joka sisältää nuorisopaketin 15-25-vuotiaille nuorille myöskin nuorisotakuun, jotka, joka antaa heille suurempia mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Meidän on tarkoitus käyttää kuutta miljoonaa euroa nimenomaan nuorison tilanteen tukemiseen. Tätä nuorisoaloitta ei vielä ole hyväksytty ja komissio on huolissaan siitä, että lainsäädäntöprosessin kuluessa sen ehdotus on heikentynyt. Tässä sosiaalirahastojen ja muiden rahastojen käyttäminen olisi mahdollisuus. Huomenna tulemme antamaan maakohtaisia suosituksia jäsenmaille ja me pyrimme niissä varmistamaan sen, että nuorisotyöllisyys on tärkeällä sijalla ja talouden tervehtymisen tulee tapahtua työllisyyttä tukevalla tavalla. Työllisyys ja kasvu ovat erittäin tärkeitä seikkoja ja tällä hetkellä meillä on kaikkialla Euroopassa kiire toimeenpanna näitä aloitteita. Hyvät naiset ja herrat, kansalaiset odottavat aivan oikein poliittisilta johtajilta ja toimielimiltä Euroopassa sitä, että he onnistuvat kohtaamaan nämä haasteet, joita meidän edessämme on. Nyt vetoan teihin kaikkiin tämän työn tukemisessa. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia. Ja kuten tavallisesti tämän tyyppisissä kokouksissa, seuraavaksi puheenvuoron saavat kollegat, kolme herraa ja, eh, viisi herraa ja kolme rouvaa, jotka edustavat omaa poliittista ryhmäänsä. Eli he edustavat siis omaa poliittista ryhmäänsä. Ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa Paolo Rangel, joka puhuu kansanpuolueen nimissä ja hänellä on kahdeksan puoli minuuttia aikaa. Monsieur euh, le président du Parlement, monsieur... Parlamentin puhemies, hyvät kollegat. Viime viikolla Eurooppa-neuvosto keskusteli veronkierrosta. Se on ehdottoman tärkeä aihe, koska vuosittain Euroopasta menetään yli biljoona euroa verrattuna muihin vuosittaisiin menoihin, esimerkiksi terveydenhuoltoon, koulutukseen, turvallisuuteen verrattuna, niin nämä lukemat ovat valtavia. On huomattu, että viime viikon kokouksesta ei saatu konkreettisia tuloksia ja on katsottu, että meidän täytyy vielä tehdä sanoista tekoja. Ja se kyllä pitää paikkansa. Euroopassa tarvitaan konkreettisia tuloksia ja tuloksia voidaan saada yhdessä, kun meillä on todellista eurooppalaista johtajuutta. Sitten veroparatiisit. On arvioitu, että ympäri maailmaa veroparatiiseissa on 14 000 miljardia euroa. Valtaosa näistä varoista on Euroopassa, ja jos ne eivät ole suoraan Euroopassa, niin ainakin eurooppalaisilla protektoraattialueilla. Tässä on nyt epäjohdonmukaisuutta. Miettikää hetki, jos joka vuosi saisimme pelkästään 20 prosenttia, siis 20 prosenttia siitä, mikä meiltä puuttuu vuosittain, niin kuinka paljon voisimme maksaa velkojamme ja lisätä investointejamme Euroopassa? Tällä hetkellä ollaan neuvottelemassa seuraavista rahoitusnäkymistä, Ja tästä syystä on nyt kiireellistä saada aikaan automaattinen tietojenvaihtojärjestelmä veroviranomaisten välille eri jäsenvaltioissa. Myöskin uskon, että meidän täytyy laajentaa soveltamisalaa säästödirektiivin osalta. Meidän pitää olla tiukempia veroparatiisien suhteen. Ja sitten on toinen asia, joka häiritsee minua – Eli se, miten jaetaan kehitysapua maille, jotka samaan aikaan piilottelevat eurooppalaisia varoja. Ja tilanne ei ole Euroopassa yhtään parempi. Nämä paratiisit hyvä, hyötyvät sisämarkkinoista, erilaisista tuista, yhteisestä politiikasta. Ja sinne piilotetaan varoja, joiden avulla pitäisi vahvistaa eurooppalaista lisäarvoa. Meidän pitää puhua asioista niiden omilla nimillä. Me haluamme saada sisämarkkinat päätökseen, me haluamme lisätä talouden läpinäkyvyyttä, mutta jos me haluamme olla täysin loogisia, niin meidän täytyy viedä asia loppuun asti hyvin voimakkaasti tuimme sixpackia ja twopackia ja viime viikolla äänestettiin valvontamekanismista. Kaikki tämä on tehty, jotta meillä olisi talousunioni, joka toimii tehokkaasti ja riittävän voimakas, ja jotta voisimme välttää tulevia kriisejä. Mutta on mentävä pidemmälle, koska talousunioni ei ole todellinen tai tehokas, ellemme selkeästi tartu verotuskysymyksiin Euroopassa. kriisin ratkaisemiseksi ei riitä se, että puututaan veroparatiiseihin ja veronkiertoon, vaan meidän pitää siirtyä kohti eurooppalaista verojärjestelmää. Muussa tapauksessa me vain tulemme toistamaan samoja virheitä Nämä asiat olisi voitu hoitaa jo vuonna 1992, mutta nyt 20 vuotta myöhemmin asiat eivät vieläkään ole ratkaistuja. Euroopan kansalaisilla on vapauksia, mutta heti kun puhutaan verokysymyksistä, se on ikään kuin Rooman sopimusta ei koskaan olisi allekirjoitettu. Tarvitaan enemmän lähestymistä sosiaali- ja talouspolitiikassa, totta kai, mutta lisäksi tarvitaan verokoordinointia ja jopa verojen harmonisointia kohti todellista pankki-, budjetti- ja verounionia. Mutta tämän sijaan jokaisessa maassa on erilainen verostrategia. Verotus esimerkiksi säästöjen ja pääomien osalta on erilaista eri maissa – Me olemme toimineet epäjohdonmukaisesti ja tällä tavalla menetetään rahaa. Olen nyt puhunut Ranskaa tähän mennessä, koska edustan puheenjohtajamme Josef Dolia, mutta nyt, jos sopii, niin käytän äidinkieltäni, koska haluaisin nyt puhua niistä maista, jotka saavat rahoitusapua, erityisesti omasta maastani Portugalista. Hyvät kollegat, on selvää, että meidän täytyy edetä näissä asioissa, mutta se mitä on tehty on paljon vähemmän kuin mitä nyt tarvitaan. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä meidän täytyy luoda budjetti, pankki ja verounioni. Meidän täytyy torjua veronkiertoa, veroparatiiseja ja myöskin meillä pitää olla enemmän yhteistyötä ja verojen harmonisointia, jotta voimme luoda todelliset sisämarkkinat. Meidän pitää luoda luottamusta kaikkialla Euroopan unionissa. Jos meillä olisi yhtäläiset verot EU:ssa, erityisesti euroalueella, niin se ei estäisi sitä, että olisi kuitenkin verokannustimia. Me haluamme luoda kasvua ja työpaikkoja, mutta verotuksen erilaisuus eri osissa EUta ja avoimuuden puute, yhtenäisten kriteerien puute nyt tekee vahinkoa Euroopalle. Katsomme nyt maita, joissa on eniten ongelmia, jotka saavat rahoitusapua, esimerkiksi Portugali. On tärkeää, että on verohelpotuksia silloin, kun kyse on yhtiöverosta ja kannustimista, jotka kannustavat investointeihin EUn sisältä ja myöskin ulkopuolelta. Meidän pitää olla johdonmukaisia verokysymyksissä, mutta ei se tarkoita, että meillä on vain yhdet puitteet, joita sovelletaan kaikkialla Euroopassa. Tällä hetkellä tarvitaan sitä, millaiset verojärjestelmät, täytyy katsoa millaiset verojärjestelmät on rikkaimmissa maissa ja sitten verrataan sitä järjestelmiä, joita on nyt heikoimmissa maissa parlamenteista näitä verohelpotuksia ei kovin helposti saa, eli meidän täytyy toimia johdonmukaisesti. Meidän täytyy katsoa näitä poikkeuksia silloin, kun niitä vielä ei ole myönnetty. Niitä ei tietenkään saa antaa kilpailukykyisimmille maille, mutta niiden avulla voidaan edistää talouspolitiikkaa, joissa asiat ovat heikommalla tolalla, jotta ne voivat uudelleen käynnistää taloudellisen toimintansa EU:ssa. Tuleva verounioni ei tarkoita sitä, että poistetaan kaikki erot vaan se tarkoittaa sitä, että verotukseen liittyvät kriteerit ovat yhtenäisiä kaikkialla Euroopassa. Tarvitaan myöskin avoimuutta eurooppalaiseen verotukseen. Ja sillä tavalla eniten kärsivät maat voisivat luoda houkuttelevan verojärjestelmän, jonka avulla voidaan sitten selvitä tämänhetkisistä ongelmista. Ja nyt pyytäisin, että komission ja neuvoston puheenjohtajat ja toimielimet yleensäkin omaksuisivat tällaisen asenteen ja miettisivät kunnianhimoista verouudistusta Euroopassa, erityisesti mitä tulee yhtiöverotukseen niissä maissa, jotka nyt saavat rahoitusapua, kuten omassa maassani Portugalissa. Meidän täytyy torjua veronkiertoa, veroparatiiseja ja muuttaa verotusjärjestelmää Euroopassa – ja silloin meillä on riittävästi liikkumavaraa, jotta voimme luoda eurooppalaisen järjestelmän, jossa on poikkeuksia ja eri vapauksia. Ja niiden avulla autetaan Euroopan köyhimpiä alueita, eikä kaikkein vauraimpia ja rikkaimpia alueita. Kiitos. Gracias, Paulo. Eh, Kiitoksia. Ja nyt pyytäisin, että kaikki kollegat noudattavat puheaikaa, jotta voimme pitää aikataulustamme kiinni. Ja sitten sitten seuraavaksi vuorossa sosialistien ja demokraattien edustaja Svoboda. Ja hänellä on kuusi minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä. Kiitokset. Se, mitä te sanoitte tässä niin oli suurin piirtein sama, mitä me tässä kaksi-kolme vuotta sitten sanottiin. Ja, no, tämä on siis edistystä, mitä EPP sanoi muutama vuosi sitten EPP mukaan. Te puhuitte, eh, että huippukokoisesta sanotte, että se oli tehokas. No, energiatehokkuus ei koskaan voi olla tarpeeksi tehokkuutta. Miksi näin? No, energia jo vuosien ajan me olemme taistelleet energiayhteisön puolesta, mutta neuvosto ei ole reagoinut siihen mitenkään. Ei mitään reaktiota. No, nyt te olette tuoneet sen asian eteenpäin. Hyvä. Me olemme myös eh, taistelleet energian yhteismarkkinoiden puolesta. Ei mitään reaktiota vuosikausiin. Nyt se tuli. Hienoa. Eilinen oli ehkäpä Eilen eräs äh, kaikkein äh, tehokkain teräsyhtiö maailmassa selitti, miksi yksi näistä uusista äh, tehtaista siirtyisi mahdollisesti Yhdysvaltoihin, ei palkkojen takia, vaan sen vuoksi, että Yhdysvalloissa energiahinnat ovat matalat. Eli sen vuoksi meidän on alennettava energiahintoja, erityisesti kaasun hintoja. ei luonnollisestikaan minkäänlaisen tällaisen eh, hurmoksen vallassa lähdetä vesisärötykseen. Meidän täytyy huolehtia siitä, että energia on ympäristöllisesti kuitenkin turvallista. Ja ennen kaikkea energiatehokkuus on se tärkein asia. Tiedättekö te, kuinka monta kuukautta me olemme taistelleet sitovien tavoitteiden puolesta. Ja loppujen lopuksi me joudumme hyväksymään sitten tiettyjä kompromisseja, koska puheet ovat yksi asia ja teot toinen. Verokierto ja veropetos. Olen hyvin iloinen siitä, että te, herra Van Rompuy selititte tätä. Te sanoitte, että neuvottelut tehdään tarkistetun vero verodirektiivin mukaan. En minä usko, että ihmistä välttämättä ymmärrätte. Ensin neuvotellaan ja sitten katsotaan. Ei vaan te sanoitte, että tämän tarkistetun äh, säästödirektiivin perusteella toimitaan. Me tarvitsemme enemmän kuitenkin. Meidän täytyy äh, saavuttaa tavoitteemme vuoteen 2020. Meidän täytyy myös äh, tarkistaa monikansallisten yritysten toiminta millä tavalla nämä monikansalliset yritykset käyttävät väärin lainsäädäntöä, verotuslainsäädäntöä kansallisella tasolla niin, että he maksavat todella vähän veroja. Meidän täytyy myös päästä eroon veroparatiiseista ja näistä, varsinkin siitä, että pankit ovat menossa sinne suuntaan. Nyt sitten vielä viimeinen asia, joka on erityisen tärkeä meille, eli nuorisotyöttömyys. Ja olen hyvin iloinen, herra Van Rompuy, että te otitte esiin tämän asian. Koska se, mitä me nyt näemme, olen samaa mieltä herra Baroson kanssa tästä asiasta ja toivon, että tekin olette samaa mieltä. Se, mitä me nyt näemme, on nopea toiminta yhtäkkiä vuosien kasvaneen nuorisotyöttömyyden jälkeen. Nyt on tehtävä jotain ja kaikki lähtevät nyt Kreikkaan, Espanjaan ja muualle ja sanomaan, että kyllä me autamme teitä. Espanjan ministeri auttaa ja Saksan ministeri auttaa, Saksan hallitus auttaa, tietenkin se auttaa. 5000 ihmistä saa uutta koulutusta. 5000. 5000 lähes kolmesta miljoonasta jotka ovat alle 35-vuotiaita. No en toki kritisoi sitä, että tehdään, vihdoin tehdään jotain, mutta eihän tätä nyt voida jättää jonkin yksittäisen hallituksen toimiin, joka yhtäkkiä huomaa, että meidän kristillisessä sydämessämme meidän täytyy auttaa nyt noita etelän reppanoita. Me tarvitsemme eurooppalaista politiikkaa ja komission puheenjohtajan oikeassa, kun hän sanoo, että me näemme kaiken näköisiä julistuksia, mutta ei toimintaa. Ja tämä koskee myös budjettia, kuusi miljardia kuusi miljardia kaikille maille. No, ei kaikille, mutta suurimmalle osalle maista seitsemäksi vuodeksi. Tiedättekö te, mitä se tarkoittaa? Se on pisara valtameressä. Pisara, joka on ehkäpä joillekin tärkeä, mutta sillä ei pelasteta Eurooppaa. Sen vuoksi me, eh, tätä, tämä takapainottoisuus eh, budjetissa on tärkeämpää. Eli sen lisäksi, kun me olemme löytäneet rahaa, jolla me tuemme kuuta, myös tulevina vuosina, koska nuorisotyöttömyys ei lopu vain 2015 tai 2016 tuosta noin vain. Meidän täytyy mennä eteenpäin. Saksan ministeri tapaa tänään Ranskan ministerin ja on muitakin tapaamisia. Minun pääministerini on myös Espanjassa. On ihan hyvä, että me parannamme tietoisuutta tämän ongelman laajuudesta, mutta me tarvitsemme todellista eurooppalaista politiikkaa. Te päätitte nyt nuorisotakuusta parlamentin ja komission ehdotuksesta. Vuosi sitten te päätitte kasvupaketista. Mitä sille on tapahtunut? Tämä on nyt asia, jossa haluan, että te olette aktiivisempia. Pyydätte, kehotatte kollegoitanne hallituksissa toimimaan tämän julistuksen mukaan. Sitä me tarvitsemme Euroopassa. Ja kun me lähdemme nyt vaaleihin, tämä koskee myös teitä teidän istuntokautenne jälkeen. Voimmeko me todellakin sanoa nuorille ja ihmisille, että me olemme tehneet jotain teidän puolestanne, me olemme taistelleet nuorisotyöttömyyttä vastaan. Tämä on suuri testi meille kaikille ja toivon todellakin, että me läpäisemme sen sillä tavalla, että annamme nuorille ihmisille mahdollisuuden saada työpaikka. Gracias, Hannes. Kiitos, Hannes. Sitten liberaalien ryhmästä Valean kolme minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja Van Rompuy, teidän johtopäätöksenne antoi meille sellaisen mielikuvan, että neuvostokin huomaa, että nykyinen Euroopan unionin ilmastopolitiikka on epäonnistunut, ei vain energian hintojen osalta, jotka ovat kolme kertaa suuremmat kuin Yhdysvalloissa, vaan myös siksi, että ilmastopolitiikasta huolimatta meidän kasvihuonekaasujen päästöt, päästömme ovat nousseet, kuten te mainitsitte. Minun poliittinen ryhmäni ALDE on sitä mieltä, että ainut tapa kumota tämä suuntaus on luoda selkeyttä markkinoille investoijia varten, niin kauan kuin he eivät tiedä, minkälainen tuleva lainsäädännöllinen puitteissa tulee olemaan, he ovat epäileviä, eivätkä halua investoida eurooppalaisen energiatehokkuuteen, ja verkostoihin ja uusiin energialähteisiin. Te olette kauan aikaa sanoneet, että uudistuvat energialähteet ovat ratkaisu, kun puhutaan kaasusta ja uusista teknologioista. Te eh, osoitatte periaatteessa uuden linjan politiikassa. Ja tässä tulisi olla selkeä sanainen, eikä vain antaa ymmärtää. Neuvoston kokous mielestäni olisi voinut olla hyvä tilanne luoda selkeyttä markkinoille investoijia varten, mutta valitettavasti tämä mahdollisuus meni ohi, eikä teidän politiikkanne jäsenvaltiot seuraa. Haluaisin korostaa kolmea asiaa. Ensinnäkin energiapaketin toimeenpano. Tämähän on prioriteetti. Suoraan sanottuna olemme hiukan myöhässä. Kuten puheenjohtaja Barroso sanoi, Tämä oli jo viime kauden aiheita, energiapaketti ja ilmastopaketti, ja yhä vieläkin tilanne on sellainen, että energiapakettia ole toimeenpantu, ja äh, päästökauppajärjestelmä on epäonnistunut ja niin edespäin. On mukavaa, että meillä on prioriteetteja, mutta niitä tulisi täydentää todellisella toiminnalla. Sitten Eurooppalaiset energiamarkkinat ovat vielä kaukana todellisuudesta. Tähän syynä on se, että eräät jäsenmaat eivät ole energiapakettia vielä täysin toimeenpanneet ja mielestäni neuvoston tulisi painostaa jäsenmaita, jotka yhä jarruttavat kilpailua energian alalla. Toikseen olemme samaa mieltä teidän kanssanne siinä, että investoinnit uusiin älykkäisiin energiajärjestelmiin ovat tarpeen, jotta me voisimme saada hintoja alas. Kuitenkin teidän johtopäätöksissänne ei puhuta kovinkaan paljon niistä toimista, joihin neuvosto ryhtyy verkkojen Eurooppa-välineen suhteen. Minä olen ollut esittelijänä verkkojen Eurooppa-asiassa ja tiedän erittäin hyvin, että ensinnäkin 9,1 miljardista neuvosto leikkasi tätä infrastruktuuriinvestointia. Ja sitten meillä piti olla 100 miljardia rahoitus instrumenttina ja nyt kuitenkin neuvosto halusi leikata tätäkin summaa. Nämä summat ovat pieniä ja mielestäni ne tulisi tuoda esiin teidän päätelmissänne. Teidän tulisi pohtia uudelleen tätä monivuotuisessa rahoituskehyksessä energia-alalle verkkojen Eurooppaan osoitettua summaa. Sitten kolmanneksi neuvoston politiikan suhteen te vedätte sellaisen johtopäätöksen, että energiainfrastruktuuri-investointien tulisi tulla markkinoilta. Ja tässä teidän tulee tukea liberaaleja. Kuitenkin jos olette sitä mieltä, että rahoituksen pitäisi tulla markkinoilta, teidän pitäisi tukea niitä välineitä, jotka varoja markkinoilta tuovat. Me tarvitsemme neuvoston tukea joukko joukko velkakirjoihin ja muihin taloudellisiin instrumentteihin. Kiitoksia. Kiitoksia. ja Sitten vihreistä Harms. Kolme minuuttia. Kiitoksia, puhemies, hyvät kollegat. Huippukokouksessa tosiaan kävi niin, että siellä käsiteltiin verokysymyksiä ja siinä on tapahtunutkin jotain. Ja minun ryhmäni katsoo, että pankkisalaisuus on nyt häviämässä ja nyt on sitten mahdollista, että tulevaisuudessa tätä tällaista veronkiertoa voidaan välttää. Mutta suhtaudumme kriittisesti siihen, että neuvosto vieläkään ei ole pystynyt ryhtymään toimiin, joiden avulla suuret kansainväliset yritykset eivät enää pysty välttämään niitä verovelvollisuuksia, joissa ne tekevät voittoja. Tämä on hyvin suuri merkittävä kysymys, ja tällainen verojen polkumyynti, jota on vallalla Euroopassa, niin se ei enää voi jatkua. Minulle nyt ei tullut ihan selväksi, Van Rompuy, mitä tarkoititte, kun sanoitte, että pitää nyt tämän vuoden joulukuuhun mennessä kaikki asiat ratkaista käsitin niin, että silloin sitten palataan näihin kysymyksiin ja kerrotaan, mitä on saatu aikaan ja katsotaan, mitä täytyy sen jälkeen tehdä. No, mielestäni päätelmissä ei puhuttu mitään tällaisesta aikarajasta. Ja nyt haluaisin kuulla, mitä mieltä olette neuvostossa siitä, mitä talousasioiden valiokunnassa parlamentissa on ehdotettu, eli että tällainen maakohtainen lähestymistapa, joka on saanut myönteisen vastaanoton neuvostossa, niin miten siihen voidaan tarttua? Valiokunta ehdotti, Sharon Bowles ehdotti, että meillä olisi kaksi direktiiviä, avoimuusdirektiivi ja kirjanpitodirektiivi. Mitä tehdään, jos neuvosto, parlamentti ja komissio ovat niistä eri mieltä? No sitten toinen aihe, energia. Te puhuitte energiavallankumouksesta. Ja ikävä kyllä, minun täytyy olla nyt aika tiukkana tässä, mutta mielessäni tässä on kyllä vasta vallankumous kyseessä. Kaikki järkevä, mitä P-Balks edellisellä lainsäädäntökaudella ehdotti kysymyksessä, kun puhutaan tulevasta strategista ja mitä Dimash on tehnyt ilmastopolitiikan alalla, niin tällä hetkellä selvästikin komissio ja neuvosto yhdessä purkavat niitä. Mielestäni on täysin absurdia, että nyt puhutaan uusien ydinvoimaloiden tukemisesta 50 vuotta sen jälkeen, kun meillä on nyt ollut uusi ohjelma, mitä se tarkoittaa. Tässä on todella absurdia myöskin se, että ajatus siitä, että mitä halvempaa energiaa on, niin sitä paremmin talous toimii, niin tässä on puhuttu liuskekaasusta. Lyhyellä aikavälillä se saattaa ehkä olla edullista, mutta minusta vaikuttaa siltä, että Euroopan komissio luopuu järkevästä energiapolitiikasta, samoin kuin neuvosto, ja nyt sitten panostaa liuskekaasukuplaan, joka tulee ennen pitkää puhkeamaan. No sitten kolmas aihe, kaikkein surullisin aihe, ja se nyt ei niinkään liity neuvoston päätöksiin, vaan ulkoministeriöiden päätöksiin. Minun käsitykseni Syyriasta – tällä hetkellä on aika synkkä. Ryhmässä tästä ei ole riittävästi vielä puhuttu, mutta minusta tuntuu, että jos nyt todellakin elokuun jälkeen Iso-Britannia ja Englanti, jotka ovat siis Venäjän kanssa turvaneuvoston pysyviä jäseniä, niin jot he lähtevät nyt varustamaan Syyriaa, halusimme tai ei, niin mehän olimme silloin tavallaan mukana tässä Syyrian kriisissä, ja siitä tulee kyllä ikäviä muistoja mieleen. Eli meillä on nyt enää elokuun asti aikaa, kunnes tämä aseiden vientikielto päättyy, ja meidän täytyy nyt välttää katastrofia. Ja toivottavasti Ashton ja ulkoministeri neuvottelevat, eikä nyt jatka tällä kehitystiellä. Kiitos. Kiitos, signora Harms. Kiitoksia. Joskus minua kritisoidaan, kun leikkaan puheaikaa ja katkaisen mikrofonit kesken virkkeen, mutta Saksan ongelma on se, että lauseet venyvät hyvin pitkiksi, koska verbi tulee siellä lopussa, joten teiltä nyt ei voinut sen takia mikrofonia katkaista, ja teillä oli tuuria. Ja seuraavaksi Kälänään kolme minuuttia, ja hän puhuu EKR-ryhmän nimissä. Olkaa hyvä. Even though we don't have our verbs at the end of the sentence, I hope you'll give me... Niin, vaikkakaan meillä ei ole verbiä lopussa, niin älkää kuitenkaan leikatko puheenvuoron, hyvä espanjalainen kollegamme. Minun vaalipiirissäni tehty mielipiteen tutkimus osoitti, että ihmisten suurin poliittinen huolenaihe on korkeat energiahinnat, ja oletan, että tämä on joka puolella näin, eikä tämä ole hämmästyttävää, jos katselemme lukuja. Vuodesta 2500 mennessä kotitalouksien sähkölaskut ovat nousseet Japanissa prosentilla, USAssa 5 prosentilla, EUssa 29 prosentilla ja 18 prosentilla yhdistyneessä kuningaskunnassa. Minä pidän hyvänä sitä päätöstä, että on päätetty keskittää poliittisia keskittyä poliittisesti tähän asiaan. Nimenomaan äh, energiatehokkuuksiin, energian yhtenäismarkkinoihin, äh, voimavarojen hyvään käyttöön. Tämä voi johtaa myös äh, joustavaan tavallaan politiikkaan ja toivon todellakin, että tässä ei tule mitään tällaisia yksi koko sopii kaikille lakeja. Tällaiset mielivaltaiset tavoitteet laadittiin minusta oikeastaan lähinnä vain lehdistötiedotteita varten. Ja luonnollisesti niin, niin monet, tai paljon tästä lainsäädännöstä päätetään vasta sen jälkeen, kun tämä parlamentti ja komissio ja Van Rompuy on jättänyt paikkansa. Mutta minä uskon, että jos me toimimme nyt jo, niin voisimme välttää paniikkia Neuvoston äh, lehdistötilaisuudessa, kun minä kävin siellä, niin useimmat toimittajat halusivat puhua vain öljystä mutta ei raakaöljystä, vaan oliiviöljystä. Eikä kovinkaan usein kuule, että poliitikot myöntävät olleensa väärässä, vaikkakin me olemme yrittäneet saada Daniel Convenditia tälle tielle. Mutta joka tapauksessa komissio oli hyvin väärässä, kun se pyrki saamaan tämän kiellon lävitse. Ja minä todellakin pidän hyvänä, että komission jäsen nyt myönsi tämän virheen. Ei tässä nyt ollut kysymys elämästä eikä kuolemasta, vaan tämä oli hyvin symbolista EUn toimielimille, niin että ihmisiä ei voida edes luottaa, että he osaavat voivat päättää itse ja päättää, kuinka he haluavat käyttää oliviöljyä ravintoloissa. Toivon mukaan tätä kieltoa ei kierrätetä ja että komissio voi jatkossa keskittää energiansa ongelmiin, jotka ovat ihmisille tärkeitä, eikä sellaisiin, eh, mitä suuret lobbyryhmät eh, ajavat. Sanoin viime viikolla, että yhteistyö työ veronkierron välttämiseksi ei saa olla koskaan pyrkimys verotuksen harmonisointiin, koska me tiedämme, että verotus ei koskaan laske. Me tiedämme, että EU on jo muutenkin vaikeassa tilanteessa kilpailukyvynsä kannalta maailmassa ja eikä heikennetä nyt tilannetta. Ja minä olin kovin huolestunut, kun kuuntelin puhemies Schulzia, viime viikon huippukokouksen jälkeen, kun hän sanoi, että meillä on verokilpailua Euroopan unionissa ja se ei ole hyvä asia. Ja sen vuoksi me tarvitsisimme vähimmäistandardit myös verotuksen alalle. Ja komission jäsen Semeta on nyt nähtävästi tekemässä tästä jonkinnäköistä ehdotusta. No, toivon, että puhemies oli väärässä, toivon, että tämä siteraus oli väärä ja toivon todellakin, että te ette todellakaan lähde edistämään veroharmonisointia ja yhtenäisiä veroprosentteja, koska nämä erot ovat esimerkiksi auttaneet Irlannin jaloilleen. Minimi harmonisointi olisi minun mielestäni todellinen virhe sekä taloudellisesti että poliittisesti. Jos joku haluaa nostaa tai laskea verotustaan, se on jokaisen oikeus, mutta ei nyt lähdetä esimerkiksi Ranskan mukaan sen vuoksi, että esimerkiksi Holland tuntuu vähän vähemmän katastrofaaliselta kuin joku muu. Eh, vamos a dar Kiitoksia. Ja seuraavaksi EFD-ryhmän edustaja Speroni. Kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. O que debería hablar por dos minutos y medio. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Neuvoston päätelmissä ei oikeastaan ole konkreettisia asioita, siellä on vain johtopäätöksiä niin kauan kuin niitä ei toteuteta. Mutta EUsta nyt erityisesti puuttuu sitä, että kansalaiset olisivat mukana EUn päätöksenteossa. Jos kansalaisten tahto jätetään huomiotta, niin siitä ei voi koitua mitään myönteistä. Tyytymättömyys EUta kohtaan ja toimielimiä kohtiin ja sen tiettyjä asioita, kuten Schengen-aluetta ja euroa kohtaan, lisääntyy jatkuvasti. Jotkut pitävät tätä hyvänä, toiset huonona asiana, mutta se on kuitenkin fakta. Eikä vetoomuksin tai päätöksin, joita tehdään byrokraattisesti ja keskitetysti, niin sillä tavalla ei saada takaisin luottamusta Euroopan unioniin. Meidän pitäisi saada kansalaiset enemmän toimintaan mukaan, ja meillä pitäisi olla rohkeutta, jotta tähän mennessä on aina puuttunut. Meidän ei pidä nähdä heitä alamaisina, passiivisina toimijoina, vaan meidän täytyy järjestää kansanäänestys, kuten esimerkiksi Sveitsissä, joka on selvinnyt kriisistä paremmin, ehkä siksi, että se ei ole EU:ssa, ehkä siksi, että siellä ei ole euroa, ehkä siksi, että siellä on huomattavasti kevyempi verotus kuin EUn jäsenvaltioissa. Meidän pitäisi järjestää kansanäänestys esimerkiksi eurosta, ja tällä tavalla kansalaiset voisivat sitten hyväksyä tai torjua euron. Ja kansalaisethan todella ovat suverenisuuden edustajia. Pohjoisen liitto Lega Nord ja muut ryhmäni puolueet ovat pyytäneet tätä, ja tätä haluavat myöskin EUn kansalaiset, jotta voimme todella elää kunnollisessa demokratiassa. Gracias, señor Speroni. Kiitoksia. Ja sitten vasemmistosta Tsima. Kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Puheenjohtaja Baron, Barroso, te sanoitte aikaisemmin, että on tärkeää tietää, ovatko huippukokouksen päätökset oikean suuntaisia ja hyvin nähtävästi te nyt sitten vaikutatte olevan sitä mieltä, että päätökset ovat oikean suuntaisia. Mutta mitä tulee näihin, tähän, tähän huippukokoukseen, niin minusta tässä tavallaan muutettiin suuntaa, koska esimerkiksi päätelmissä sanotaan, että kun on kysymys meidän kaikista poliittisista mahdollisuuksista, me parannamme kilpailukykyä ja kasvua. Mehän tiedämme kaikki, että nämä molemmat pääteemat, joita huippukokouksessa käsiteltiin, ovat juuri tältä pohjalta – Tässä on äh, kysymys äh, sosiaalisista ongelmista, sosiaalisesta syrjäytymisestä, ekologisesta luonnon tuhoutumisesta ja kaikki tämä jää kansainvälisen kilpailun jalkoihin. Neuvostolla olisi minusta ollut haaste tässä myös ottaa huomioon tämä ekologinen äh, heikentyminen ja myös esimerkiksi energia köyhyys oli asia, josta ei ole mitään puhuttu. Ja suuren teollisuuden hintoja lasketaan, mutta kuluttaja, äh, kuluttajille ei. 50 miljoonaa ihmistä Euroopan unionissa on energiaköyhiä. Heillä ei ole rahaa maksaa lämmitystä esimerkiksi. Ja tämä on haaste, josta te ette puhu mitään. Ja te kuitenkin yritätte sanoa, että tässä on kysymys energiatehokkuudesta ja varmuudesta, mutta kuitenkaan tämä ei mene ihmisten suuntaan niin, että te suojelisitte ihmisiä ja että he saisivat mitä he tarvitsevat. Eli ensinnäkin otetaan huomioon ympäristön tuhoutuminen ja, ja energiat, äh, hinta. Kuka tuottaa mitä, miksi ja mille? Nämä ovat ne kysymykset, jotka energiassa pitää esittää. Ja sen pohjalta täytyy äh, miettiä myös sitä, millä tavalla EU toimii, jos se haluaa pitää kiinni ja ottaa vakavasti äh, kestävän kehityksen politiikkansa. Mutta ne suuntaukset, mihinkä nyt ollaan lähty, ovat täysin äh, väärän suuntaisia. Te puhutte vesisärötyksestä ynnä muista, kun teidän pitäisi keskittyä esimerkiksi alueelliseen tuotantoon ja, ja tuotantovarmuuteen niin, että ihmiset saavat energiaa. Nämä olisivat olleet niitä vastauksia, mitä me olisimme odottaneet. Tämä olisi ollut uudenaikaista, tämä olisi ollut uutta ja tämä olisi ollut kestävää. Ja sama kysymys koskee myös veropetoksia, verokiertoa, veroparatiiseja. No on hyvä, että me saamme säätelyä, mutta me tiedämme, että tämä ei riitä. Jos me toivomme nyt, että ne maat, jotka tästä hyötyvät, että ne olisivat valmiita auttamaan ja avautumaan. Ei näin ole, koska on aina kolmasia valtioita, jotka ovat valmiita sitten ottamaan itselleen nämä verokiertolaiset. Herra Barroso, te sanoitte myös, että te ää, pelkäätte, että lainsäädäntöprosessi heikentää vielä nuorisotyöttömyyttä, mutta sanokaa tämä neuvostolle, koska se, mitä tällä hetkellä tehdään, on katastrofi ja kaikki nämä kuusi miljardia eh, ei riitä. Me tarvitsemme tähän vähintään 21 miljardia. Kiitoksia sitten Van der Stoop, joka edustaa riippumattomia, sitoutumattomia. Eli Van der Stoop, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos minä en puhu sitoutumattomien nimissä, vaan olen yksi heistä. Niin, äh, minä haluaisin puhua EU-työntekijöiden äh, äh, palkoista. Kuten Schulz sanoi, niin kansalaisten tuki EUn integraatioprosessille ei koskaan ole ollut niin matala kuin tänä päivänä. Parlamentin puhemies sanoi, että ihmiset ovat kyllästyneitä Eurooppaan ja ajatellen sitä, mitä nyt tapahtuu työttömyydelle, palkoille. Eli ylipäätään ihmiset ovat kyllästyneitä sen vuoksi, että EU ei käsittele tavallisten ihmisten asioita. Ja tämä tulee siitä, että euro on heikentänyt maita ja maat eivät ole kyenneet toteuttamaan to, to, toimiansa. Alankomaiden ulkoministeri Alankomaiden parlamentin lähettämänä ei palaa hallituksen juttu sille aikaisemmin, ennen kuin hän on päässyt selvyyteen näistä palkoista, mitä virkamiehille maksetaan. Tästä on esitetty useita kirjallisia kysymyksiä, mutta komissio ei ole vastannut. Alankomaiden ulkoministeri on sanonut, että kun hän on verrannut brutto palkkoja EUn virkamiesten ja Alankomaiden äh, pääministerin bruttopalkkoja, niin 3000 äh, toimihenkilöä EUssa äh, tienaa enemmän kuin pääministeri. No, koskapa ministeri Timmermans on palannut Haagin tänään, niin oletan, että hän on saanut nyt vastaukset näihin kysymyksiin. Niin voitteko te tämän vahvistaa? Ja voitteko te meille parlamenttina antaa tämän informaation? Eli kuinka paljon vir- työntekijöitä EU:ssa on, jotka tienaavat yli 144 000 plus kaikki nämä eri lisät, mitä kaiken maailman lisiä heille nyt sitten ikinä maksetaankaan. Ja sitten vielä lasketaan tämä 5,5 prosenttia solidaarisuusveroa, jota ei enää kanneta. Onko näitä työntekijöitä enemmän kuin 10 000? Tämä on äh, hyvin yksinkertainen kysymys. Tavallisella kansalaisella on oikeus äh, tähän vastaukseen. Gracias, kollega. Vamos a dar ahora la palabra. Kiitoksia. Ja seuraavaksi komission puheenjohtaja ja sitten neuvoston puheenjohtaja. Ja sen jälkeen on sitten vielä ryhmien edustajia, mutta menemme sitten päinvastaisessa järjestyksessä, eli pienimmästä suorimpaan. Eli Barroso, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin vastata kysymykseen, joka oli esityslistalla, nimittäin niihin aiheisiin, joita käsiteltiin Eurooppa-neuvostossa. En nyt haluaisi lähteä käsittelemään muita asioita, vaikka ne olisivatkin mielenkiintoisia. Voin hyvin mieluusti vastata kirjallisesti muihinkin kysymyksiin, jos osoitatte niitä komissiolle tämän päivän aiheet, nimittäin eh, verotus, energia ja työllisyys, ovat sellaisia, että haluaisin eh, niitä koskeviin kysymyksiin vastata lyhyesti. Edustajat Harms ja Zimmer. Eh, en ole sitä mieltä, että tässä olisi nyt ollut jonkinlainen paradigman muutos. En ole sitä mieltä, että olisimme hylänneet kestävyyssitoumuksemme. Se, mitä on tapahtunut, se tulee tunnustaa, on se, että suuria tärkeitä muutoksia on tapahtunut kansainvälisellä energiakentällä, ja meidän täytyy ottaa nämä asiat huomioon politiikassamme nyt. Ja Eurooppa-neuvosto käsitteli näitä kysymyksiä. Energiakartta nykyisin ei ole samanlainen kuin viisi tai seitsemän vuotta sitten. Euroopan komissio ylpeästi on kaikkien ehdotustensa takana sekä energia- että ilmastopolitiikan alalla, eikä meidän pitäisi mielestäni luovuttaa sitä johtajaroolia, joka meillä on ollut kansainvälisesti näillä politiikan aloilla. Samaan aikaan meidän täytyy kuitenkin nähdä, minkälaisia uusia kansainvälisen kilpailun aiheuttamia rajoituksia on. Kansainvälinen kilpailu uusien resurssien kohdalla, erityisesti liuskekaasun kohdalla Yhdysvalloissa on vaikuttanut markkinoihin valtavan paljon ja tämä on vaikuttanut myöskin energia, energian hintoihin, erityisesti Euroopan unionissa. Samaan aikaan investointitasot ovat talouskriisin vuoksi matalat. Myöskin Fukushiman kriisi vaikutti energiapoliittisiin ratkaisuihin eräissä jäsenvaltioissa. Ja tälläkin on vaikutus. Eräiden hallitusten päätöksillä on vaikutus tilanteeseen. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä se, että energiamarkkinoita ei ole yhdistetty loppuun asti, vaikuttaa tilanteeseen. Tämä aiheuttaa enemmänkin hajannusta kuin yhteneväisyyttä. Kaikki nämä asiat olivat Eurooppa-neuvostossa esillä ja alkupuheenvuorossani minä alleviivasin sitä, että meidän ei tule luovuttaa, voimme Euroopan tasolla tehdä paljon yhdessä. Energiamarkkinoiden täydentäminen, infrastruktuurin rakentaminen, energiatehokkuuden parantaminen – ja minä itse asiassa ajoin ajatusta siitä, että jos Yhdysvalloissa on liuskekaasuvallankumous, meillä pitäisi olla energiatehokkuusvallankumous Euroopan unionissa. Tämä olisi hyvin kestävyysagendamme linjoilla. Uudistuvien energialähteisiin liittyen meidän täytyy myöskin kansainvälisellä tasolla puhua yhdellä äänellä. Nämä ovat niitä ehdotuksia, joita me olemme tehneet. Toivotan tervetulleeksi Eurooppa-neuvoston huomion siitä, että vuoden 2013 energia- ja ilmastopolitiikalla voi olla ratkaisevan tärkeä rooli investointipolitiikassa. Ja neuvosto tarkastelee vuoden 2013 maaliskuun päätelmissään mahdollisuuksia, jotka liittyvät näihin politiikkoihin. Tämä on erittäin tärkeää. Haluaisin alleviivata sitä tänään. Me keskustelemme nyt siitä, minkälainen poliittinen puitteisto voi meillä olla vuoden 2020 jälkeen. Ja kun keskustelemme teollisuuden edustajien kanssa Euroopassa, he todellakin pyytävät ennustettavuutta investointien suhteen. On tärkeää, että voisimme nähdä, kuinka kaikki nämä tavoitteet, joita meillä on, kestävyys, kilpailukyky ja toimitusvarmuus, kuinka voisimme ne kaikki tuoda yhteen. Sitten haluaisin vielä puhua liuskekaasusta, ettei väärinkäsityksiä tule. Jäsenmaat vastaavat omasta energiamiksistä ja päätöksistä, jotka liittyvät siihen sekä eh, energialähteiden etsinnästä, hyödyntämisestä. Ja tähän liittyy myöskin liuskekaasu. Olemme myöskin sitä mieltä toisaalta, että jäsenmaiden pitäisi varmistaa se, että niiden toiminta on eurooppalaisten vaatimusten mukaista, myöskin äh, ympäristö- ja terveysvaatimusten mukaista. Komissio varmistaa sen, että säännöt ovat eri toimijoille selvät ja ennustettavat koko Euroopan läpi. Ja samalla pyrimme varmistamaan sen, että ympäristö- ja ilmasto turvaverkot toimivat me tarvitsemme puitteiston, joka luo mahdollisuudet turvallisesti etsiä ja hyödyntää liuskakaasua Euroopassa. Tämä tulisi toteuttaa ensi vuonna. Kaikkia mahdollisuuksia tarkastellaan tässä työssä, avoimessa kuulemisessa eri sidosryhmien, teollisuuden jäsenmaiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Ja tässä oli se, mitä minä halusin tästä asiasta sanoa. Paradigmaa ei siis ole muutettu ainakin sellaisena kuin minä olen tulkinut Euroopan neuvoston päätelmät, niitähän myös tässä keskustelussa käsiteltiin. Kuitenkin meidän täytyy tässä tarkastella kilpailukykyä, mutta en mielestäni huomaa sitä, että kilpailukykyn keskittyminen jollakin tavalla uhkaisi meidän kestävyystavoitteitamme, mutta meidän täytyy tarkistella näitä uusia tietoja liittyen eh, muuttuvan kansainvälisen tilanteen aiheuttamasta paineesta Euroopassa. Sitten eh, suurin osa ähm, ke- kysymyksistähän oli Euroopan neuvoston puheenjohtajalle, mutta voisin tässä vastata kysymykseen, joka asetettiin johdonmukaisuudesta. Äh, Paul Orange ei tässä ehdottanut mitään verojärjestelmän yhdistämistä, yhdentämistä Euroopassa ei tällainen ole mahdollista, eikä todennäköisesti se olisi edes toivottavaa. Meillä voi olla erilaisia verotusjärjestelmiä Euroopassa, mutta on totta, että erityisesti veronkierron ja veronpetosten suhteen meillä täytyy olla eurooppalaisen tason välineet. Ja meidän täytyy jollakin tavalla voida välttää myöskin aggressiivista verosuunnittelua tarvitsemme enemmän johdonmukaisuutta, kuten Paul Orange mainitsi, mutta yhdentäminen voisi tuoda ongelmia kilpailukykyymme. Ja kun tarkastelemme kaikkein köyhimpiä alueita tai niitä maita, jotka ovat haavoittuvaisia nykyisin, neuvosto ottaa huomioon nämä asiat meidän ohjelinjoissamme. linjoissamme liittyen valtion tukeen me positiivisesti syrjimme ja luomme tietynlaisia verohelpotuksia ja kannustimia haavoittuvaisille alueille ja maille. Tämähän on myöskin tasapuolisuus ja oikeuskysymys. Haluaisin korostaa suuresti puheenjohtaja Van Rompain ja edustaja Svobodan huomioita nuorisotyöllisyyteen liittyen. Meidän täytyy olla hyvin rehellisiä tässä keskustelussa. Hiljattain näemme, että aloitteita syntyy valtavasti tällä alalla ja toivotan ne tervetulleeksi. On erittäin hienoa, että eurooppalaiset pääkaupungit, jotka eivät olleet niinkään sitoutuneita tähän työhön, tekevät nyt sen eteen kovasti ponnistuksia. Ja tässä vaaditaan myöskin asiantuntijuutta. Esimerkiksi Saksassa on paljon asiantuntijoita aktiivisesta työllisyyspolitiikasta. Tämä kokemus on syntynyt Saksojen yhdistymisen jälkeen ja todellakin voin hyvin suositella ja ymmärtää sen, että nyt eri pääkaupungit tekevät yhteistyötä ja pyrkivät yhdessä löytämään ratkaisuja, mutta ei tätä tulisi toteuttaa eurooppalaisten sitoumusten ja Euroopan yhteisö toimintatavan kustannuksella. Tässä voisi antaa yhden esimerkin. Euroopan komissio on ehdottanut, tehnyt aloitteen liittyen ähm, ESF-välineen käyttöön ja neuvosto hylkäsi tämän, sillä Saksa, Tanska, Ruotsi ja yhdistynyt kuningaskunta olivat aloitetta vastaan. Ja nyt niin kutsuttu New Deal, uusi sopimus, on hyvin lähellä tätä. Ajatuksena on tuoda jonkinlaisia takeita eurooppalaisiin välineisiin. Tämähän on hyvä, mutta eikö meillä ollut jo tarkoituksena aikaisemmin luoda näitä takeita eurooppalaiselle tasolle? haluaisin olla tässä hyvin suora sanainen. Uusien aloitteiden loputon luominen, kun vanhoja ei ole edes käsitelty vielä, ei ole uskottavaa. Meidän täytyy ottaa tämä huomioon. Euroopan neuvosto tulee korostamaan jo tehtyjen aloitteiden toimeenpanoa, kuten nuorisotakuun. Jäsenmaat ovat hyvin lyhyessä ajassa hyväksyneet sen ja komission tehnyt aloitteen ja saanut hyvin vahvaa tukea Euroopan parlamentissa, että nyt meidän pitäisi toimeenpanna niitä päätöksiä, joita olemme tehneet. Tässä on kyseessä Euroopan unionin uskottavuus ja tässä olen tiettyjen kriittisten äänien kanssa samaa mieltä. Hyvin usein me teemme päätöksiä, mutta sitten toimeenpanon alalla puutteita ilmenee ja kansalaiset eivät ymmärrä, mitä tapahtuu tai näin näiden hyvin korkealla tasolla välillä tehtyjen päätösten tuovan mitään tulosta. Uskon, että Euroopan neuvostossa oli oikea henki vallalla ja nyt tätä konsensusta täytyy rakentaa kesäkuun huippukokoukseen. Uskon, että se tulee tekemään erittäin tärkeitä päätöksiä työllisyyden ja kasvun alalla. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja seuraavaksi neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy saa vielä vastauspuheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, monsieur président, chers collègues. Kiitoksia, puhemies, hyvät kollegat. Esityslistalla oli kaksi aihetta, energia ja verot. Ja ne ovat aiheita, jotka ovat kansallisella tasolla hyvin tärkeitä. Tämä niin sanottu energia miksi on kansallinen toimivaltuus ja verotuksen osalta useimmiten on vallalla sääntö, ellei sitten aina, että vaaditaan yksimielisyys. Näin olemme jollain tavalla hiukan jumissa, kun puhutaan näistä kahdesta asiasta, koska valtaosa toimivaltuuksista on kansallisella tasolla. Mutta saman aikaan me tiedämme kyllä, että me pysty ratkomaan veronkierto- ja veropetosongelmia, emmekä pysty ratkaisemaan eri jäsenvaltioiden välisiä eroja, mitä tulee esimerkiksi energiahintaan, energiatoimitukseen, niin näitä ei pystytä ratkaisemaan kansallisella tasolla. Eli me tiedämme kyllä, kuinka tärkeää Euroopan taso on, mutta samaan aikaan kädet, kätemme ovat sidottuja, kun ajatellaan toimivaltuuksien jakautumista. Sitten toinen huomio. Huolimatta siitä, että monet teistä korostivat sitä, että pitää toimia tehokkaammin Euroopan tasolla, täytyy kuitenkin muistaa ja palata mieliinne, että jo ennen talouskriisiä oli hyvin paljon eroja eri jäsenvaltioiden välillä. Puhun nyt veronkierrosta ja veropetoksista, kun katsotaan lukemia, jotka liittyvät harmaan talouden laajuuteen, niin se on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa. Eli Euroopan tasolla tähän voidaan puuttua, mutta silti kansallisella tasolla voidaan ryhtyä toimiin paljon tehokkaammin. Ja silloin joissain maissa voidaan saada huomattavia tuloksia. Eli vaikkakin me tiedämme, kuinka tärkeä Euroopan taso on, niin meidän täytyy myöskin muistaa, kuinka tärkeä on kansallinen taso. Sitten nuorisotyöttömyys. Jo paljon paljon ennen talouskriisiä oli huomattavia eroja. Eli tälläkin alalla kansallisella toiminnalla voidaan saada aikaan tuloksia, pitää enemmän korostaa kansallisia toimia. En nyt halua antaa vaikutelmaa, että Euroopan tasolla ei voida tehdä mitään tai hyvin vähän, mutta korostaisin kuitenkin sitä, että pitää toimia eri tasoilla. Ja on hyvä, että on nyt puhuttu veronkierrosta ja veropetoksista, ja jotkut teistä ovat käsitelleet näitä asioita jo vuosikausia. Mutta sen jälkeen, kun tämä otettiin Euroopan neuvoston esityslistalle, keskustelu on vauhdittunut. Meillä on nyt paljon tiiviimpää keskusteluaiheesta, ja se oli tarkoituskin. Eli halusimme saada tämän neuvoston esityslistalle. Näin valtiovarainministerit ovat ryhtyneet useampiin toimiin ja myöskin valtioiden hallitusten päämiehet ovat tehneet asiasta päätöksiä. Ja päätöksiä on tehty. Muutama kuukausi sitten, jo kesäkuussa, Euroopan komissio tekee ehdotuksen, joka liittyy automaattista tiedonvaihtoa – joka liittyy kaikkiin tulomuotoihin. Tietysti säästöistä oli tehty aloitteita aikaisemmin, mutta nyt kyseessä ovat kaikki tulonmuodot ja tämä on aivan uusi asia. Eli neuvostossa saatiin aikaan tuloksia ja tässä oli mukana viisi valtionvarainministeriä tämän aloitteen takana – mutta kyse ei ole pelkästään aloitteesta, joka on muutaman jäsenvaltion takia umpikujassa, mutta tätä asiaa on nyt käsitelty kuitenkin korkeammalla tasolla neuvostossa. Ja me jatkamme tätä asiaa ja komissio tekee tästä jo kesäkuussa ehdotuksen. Meillä on jo neuvotteluvaltuudet Sveitsin ja muiden maiden kanssa. Nyt vihdoinkin meillä on valtuudet. on käyty vuosikausia, mutta kohdassa B päätelmissä on todettu, että kun otetaan huomioon, miten direktiivin soveltamisala on määritelty verotuksen osalta, neuvosto on päättänyt, että se hyväksyttäisiin ennen vuoden loppua. Tietysti on, tässä on yhteys, mutta neuvosto voi edetä uudistetun tuloverodirektiivin osalta, jotta saataisiin aikaan päätelmät ennen vuoden loppua. Ja tämä kohta B on asia, josta on keskusteltu hyvin täsmällisesti, ja se menee paljon pidemmälle kuin monet kuvittelevatkaan. Tässäkin asiassa ollaan oltu umpikujassa vuosikausia, mutta nyt asiassa on päästy eteenpäin. Sitten on puhuttu siitä, että pitäisi muuttaa direktiiviä, joka liittyy muihin kuin rahoitustietoihin ja tietoihin, jotka liittyvät suurten yritysten toimintaan, ja näitä tarkastellaan, ja tavoitteena on aikaan saada maakohtaiset raportit ylikansallisista yrityksistä. Ja pankkien osalta olemme jo päässeet pidemmälle. Meillä on nyt direktiivi, CRD4-direktiivi, siellä avoimuutta on huomattavasti enemmän. Tässä on viitattu direktiivin, joka liittyy monimuotoisuuteen ja muihin kuin rahoituskysymyksiin. Ja myöskin kolmikantaneuvotteluissa on saatu aikaan sopu toisesta, eli avoimuuteen ja vastuullisuuteen liittyvästä direktiivistä. Mutta tämä toinen direktiivi, joka on mainittu päätelmissä, jos parlamentti ja neuvosto haluavat tehdä tarkistuksia, jotka lisäisivät avoimuutta, niin se on täysin mahdollista ja on mahdollista löytää sopu asiasta neuvoston kanssa. Sitten veroparatiisit. Tässä on mainittu Britannian pääministerin julkilausuma. Hän muutama viikko sitten sanoi, että tarvitaan enemmän avoimuutta tilien osalta, mitä tulee Britannian meren takaisiin alueisiin. Ja tällä alalla täytyy saada enemmän avoimuutta ja se on tietysti askel oikeaan suuntaan. Kaikilla näillä alueilla on saatu aikaan edistystä. Ja kun ajatellaan vaikka tätä automaattista tietojenvaihtoa mahdollisimman laajasta tuloskaalasta, niin kyseessä on todellinen vallankumous, kun ajatellaan veropetosten ja veronkierron torjuntaa Euroopan tasolla. Tietysti pitää vielä panna toimeen sen, mistä on päätetty, mutta päätöksiä ei voi tehdä samaan aikaan kuin täytäntöönpanoa. En nyt pidä itseään kuitenkaan Ja toivottavasti tar- valvotte meitä säännöllisesti. Eli katsomme, millaista edistystä on tapahtunut. Ja seksi kohdassa 11 on sanottu, että neuvosto kertoo edistyksestä kaikissa näissä kysymyksissä joulukuun 2013 mennessä. Eli säännöllisesti me arvioimme, missä mennään, kun katsotaan näiden omien päätelmien täytäntöönpanoa komission puheenjohtaja puhui laajasti jo energiasta. En nyt enää puhu siitä, mutta sanoisin vain, että kun jotkut sanovat, että verkkojen Eurooppa-hankkeeseen on varattu liian vähän varoja, 5 miljardia vain, no totta kai summa voi aina olla suurempi. Ja 6 miljardia, jotka on varattu nuorisotyöttömyyden torjuntaan, se on liian vähän. Mutta meidän täytyy nyt ensinnäkin hyväksyä Euroopan budjetti. En nyt sano, kenestä tämä on kiinni, sanoin vain, että meidän täytyy sopia monivuotisesta rahoituskehyksestä. No ainakin sitten saadaan 5 miljardia verkkojen Eurooppaan ja sitten saadaan ainakin nämä 6 miljardia nuorisotyöttömyyden torjuntaan. Ainakin se. Muuten ei ole mitään. Eli meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta saamme aikaan eurooppalaisen budjetin vuosille 2014-2020. Nuorisotyöttömyydestä, kuten komissio sanoi, olen iloinen, että on nyt uusia hankkeita. Me olemme jo Eurooppa-neuvostossa toimineet tällä lailla, mutta me riittävästi, koska olemme keskittyneet toiseen tehtävään. Ja siellä olemme saaneet aikaan sen, että euroalue on vakautunut. Kukaan ei enää puhu euron lopusta. Mutta nyt meidän pitää torjua vähän enemmän talouskriisiä ja työttömyyttä ja erityisesti nuorisotyöttömyyttä. Kesäkuussa katsomme sitten, mitä voidaan tehdä Euroopan tasolla, mitä voidaan tehdä kansallisella tasolla. Hyvin monet hallitukset ja parlamentit ovat jo ilmoittaneet erilaisista hankkeista, ja sitten työmarkkinaosapuolet voivat myöskin toimia. Sielläkin on vastuuta. Me olemme ylpeitä sosiaalijärjestelmästämme, mutta kriisin aikana myöskin työmarkkina osapuolten täytyy olla rakentavia ja olemme pian yhteydessä myöskin heihin. Meidän pitää toimia kaikilla tasoilla, kaikilla tahoilla, nuorisotyöttömyyttä vastaan. Joten toivottavasti kesäkuussa, kun tulemme raportoimaan neuvoston kokouksesta, voimme sitten osoittaa, että poliittista tahtoa löytyy, mutta että olemme myöskin päässeet konkreettisiin tuloksiin nuorisotyöttömyyden torjunnassa. Kiitos. Gracias, gracias, señor presidente. Vamos a entrar... Kiitoksia. Seuraavaksi sitten, kuten sanoin, Teillä aika lyhyt puheaika, joten noudatkaa sitä, koska muuten saattaa käydä niin, että viimeiset puhujat eivät ehdi puhumaan ja se ei olisi kivaa. Eli ensimmäisen puheenvuoron saa Van der Stub, yksi minuutti. Minua ei ollenkaan hämmästytä, että Barossa kieltäytyy vastaamasta kysymykseni EU-virkamiesten palkkoihin, koska niin hän toimii aina, jos kysymys ei häntä miellytä. Mutta koko EU-virkamiesten palkkaus ja äh, esimerkiksi verotus on ihan naurettava. Ja jos puhutaan veropetoksista ja verovälttelystä, niin virkamiehet ovat tästä hyvä esimerkki. Ja minkä vuoksi komissio ei voi esimerkiksi julkaista sitä, kuinka paljon, kuinka moni virkamies tienaa enemmän kuin Alankomaiden pääministeri. Minä olen kysynyt tätä kolmeen kertaan ja te ette vastaa. Te pelkäätte, te, te pelkäätte kuollakseni kansalaisia, jotka nämä numerot käsissään tulevat maksamaan takaisin ensi vuonna. Te, olette, te pelkäätte avoimuutta, mutta avoimuus on se, mikä johtaa todelliseen demokratiaan, eikä tällaiseen surulliseen mukademokratiaan, mikä on vallalla EU:ssa. Kiitos. Kiitos sitten Zimmer, yksi minuutti. Auch bei unterschiedlichen Niin, meillä on erilaisia käsityksiä, mutta meidän täytyy kuitenkin katsoa hiukan sanamuotoa ja sävyä. Mielestäni on myös asioita, joista ei ole samaa mieltä. Olen samaa mieltä en ole samaa mieltä tästä paradigman vaihdosta. Olen ymmärtänyt, että rivin välistä voidaan lukea tiettyjä asioita ja että siellä on tiettyjä käsityksiä, jotka riippuvat kontekstista. Ja jos puhutaan nyt säästöistä, vaikka energiakysymyksissä, niin silloin ei puhuta säästöistä yhteiskunnalle. Ja meidän täytyy miettiä, koska tämä energiamuutos tapahtuu, ja tähän liittyy myöskin se, että täytyy parantaa kilpailukykyä. Eli me täytyy miettiä myöskin tavoitteita ja ihmisiä, joihin meidän täytyy olla yhteydessä. He eivät varmaankaan näiden uutistuksilla pääse tavoitteisiinsa. Ja sitten lopuksi lyhyesti vielä nuorisotyöttömyydestä. Vaikka on niin, että jäsenvaltioilla on omia hankkeita, niin siitäkin huolimatta on tärkeää, että neuvosto ja EUn toimielimet pitävät kiinni lupaustistaan eli että nuorisotakuu ja nuorisotyöllisyysaloite. Eli varat, joista nyt puhutaan, vähintään ne, siis vähintään ne pitää konkreettisesti saada käyttöön, eikä nyt käydä lehmänkauppoja ja tähän mennessä nyt ei vielä ole tehty mitään rakentavaa. Kiitoksia ja seuraavaksi Vlosovic, yksi minuutti. Panie przewodniczący, na zeszłotygodniowym szczycie Rady przywód... Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan unionin johtajat ovat nostaneet energian etualalle keinona tukea työllisyyttä, kasvua ja kestävyyttä. On erittäin tärkeää, että energia saadaan edullisemmaksi kuin nykyisin. Se on kaksi kertaa kalliimpaa Euroopassa kuin Yhdysvalloissa. Valitettavasti Euroopan talous kärsii hiilidioksidipäästöpolitiikastamme ja tämä jarruttaa mantereemme uudelleen teollistamista. Euroopan unionin täytyy taata energian toimitusvarmuus sekä kotitalouksille että yrityksille. Energian täytyy myöskin olla kohtuullisen hintaista. Jos johtopäätöksistä saadaan tekoja. Meillä on yhä sellaista ilmastopolitiikkaa, joka menee teollisuuspolitiikan yli ja aiheutamme päinvastaista kuin haluaisimme. Energiasta tulee kalliimpaa, teollisuus tulee olemaan vähemmän kilpailukykyinen, niin me tulemme kasvattamaan kotitalouksien taakkaa. Olisi äh, harmillista tuota mantereemme. Kiitoksia. Täällä tulkit eivät voi ottaa minun yhteyttä silloin, kun kollegat puhuvat liian nopeasti, joten älkää nyt silti puhuko liian nopeasti. Ja seuraavaksi Kälänän yksi minuutti. Thank you, Mr. Chairman. Um, can I say... Kiitos äh, puhemies. Ensinnäkin energiasta. Toivon, että äh, Zimmer äh, kohdalla olisitte oikeassa, että on tapahtunut paradigman muutos energiapolitiikassa, koska minusta olisi ihan mahdotonta saada aikaan taloudellista elpymistä, kun energia maksaa kaksi kertaa enemmän kuin muualla maailmassa. Ellei me nyt palaa takaisin luola aikoihin tai muuhun. No sitten veroista mikäli me haluamme Euroopan talouden alamäkeen harmonisoidaan verot. Mikäli me haluamme olla kilpailukykyisiä, niin silloin kunnollinen verokilpailu on ainoa tie eteenpäin. Katsokaa, mitkä osat maailmaa kasvavat ja ovat taloudellisesti menestyviä. Ne ovat ne maailmanosat, jossa on kaikkein alin suora verotus. Joten katsokaamme tätä käytännön tasalta ja katsoa, millä tavalla saamme aikaan talouden elpymistä eikä mitään federalismia jolla pyritään edistämään tiettyjen ihmisten agendaa. Eli siis eh, matalat veroasteet, sitä me tarvitsemme. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Harms, yksi minuutti. Eh, no niin. Tähän energiakeskusteluun haluaisin vielä lisätä yhden vaatimuksen. Haluaisin yleisen katsauksen tämänhetkisistä sähkön hinnoista teollisuudessa Euroopassa. Eli kun ajatellaan nyt ilmastopolitiikan epäonnistumista, niin se liittyy näihin hintoihin. Meillä on energiaintensiivistä teollisuutta ja siellä on niin paljon poikkeussääntelyä. Meillä on kaikkia sertifikaatteja. Yritykset suorastaan hukkuvat sertifikaatteihin ja olemme pitäneet huolta siitä, että päästökauppa ei toimi. Eli missä oikeastaan on tämä yhteys teollisuuden ja ilmastopolitiikan välillä. Ja lähestymistapa on nyt väärä. Ja tällä hetkellä komissiossa Oettingerin johdolla ollaan nyt uudistamassa ilmastopolitiikkaa. Ja tämä on todellakin vuosisadan skandaali, koska nyt vuosikymmenten työ on kyseenalaistettu mutta toimi, toimittakaa avoimesti tietoja teollisuuden energiahinnoista, niin ehkä sitten voimme keskustella ihan toiselta pohjalta. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Sharon Bowles, kaksi minuuttia. Uh, President Van Rompuy, as you said, uh... Van Rompuy, kuten te sanoitte, niin parlamentti on kiinnittänyt huomiota veropetokseen ja verokiertoon minun mietintöni jälkeen vuodesta 2008 ja 2009 säästöjen verotusdirektiivi. No G20-maiden kunnianhimoisen julistuksen jälkeen ei kuitenkaan ole oikeastaan mitään tapahtunut vuoden 2009 jälkeen. Oikeastaan suurin osa on tullut USAsta. Itse asiassa jäsenvaltiot haluavat USAlta tietoa, jota meillä ei ole itsellämme. Ja me olemme sopineet maakohtaisesta raportoinnista Äh, esimerkiksi öljynporaus äh, teollisuuden kannalta. Mutta me emme tiedä ollenkaan, mitä tapahtuu Euroopassa siltä osin, miten voitot äh, sijoittuvat ja miten niitä verotetaan. Joten nämä maakohtaiset raportit neuvostolta olisi, olisivat tervetulleilta juuri kun me olemme hyväksyneet nämä avoimuusdirektiivit, vaikka niistä ei ole vielä hyväksytty, niin neuvosto näitä todellakin vastusti, nimenomaan tätä maakohtaista raportointia. Tässä on kysymys miljoonista, miljoonien tuloista kaikilla sektoreilla ja nämä yritykset maksavat hyvin vähän veroja, joten nyt on todellakin aika saada tietää, mitä on käynnissä. Mikäli suuret yritykset eivät maksa veroja, niin silloin ne toimivat epäreilusti paikallisia yrityksiä vastaan, jotka maksavat veroja. Ja tämä on todella haitallista eurooppalaisten pk-yritysten kasvulle. Ja argumentti siitä, että ne voi, tämä voidaan hyväksyä työpaikkojen kannalta on väärin, koska tämä on Euroopan kasvun huijaamista. Me tiedämme, että kehitysmaita on hyväksi käytetty ja nyt ehkäpä on ymmärretty, että jokaista maata ja jokaista veronmaksajaa on hyväksi käytetty. Komission jäsen Barnier on sanonut, että hän haluaa tehdä jotakin kourin tuntuvaa nopeasti Kuulin, mitä te sanoitte ja odotan vakuutusta siitä, että nyt ei tule minkäännäköistä tällaista viivyttelytaktiikkaa tai että pyydetään parlamentilta jotain vastapalveluksia, koska tässä ei ole kysymys mistään äh, yksimielisyyspäätöksestä. Tämä asia on yhteispäätösmenettelyllä päätettävä. On ikävää, että tätä ei nyt voida käsitellä avoimuus äh, direktiivin äh, pohjalta. Eli meidän täytyy nyt ottaa käyttöön tämä Talousraportointi asia tähän. Eli me haluamme tätä raportointia ja se löytyy myös avoimuusdirektiivistä ja tämän täytyy olla äh, lain mukaan täytäntöönpantavaa ja sen täytyy tapahtua tällä istuntokaudella. Muuten tämä on vain tyhjä lupaus. Kiitoksia ja seuraavaksi Kleva Kekuš, kolme ja puoli minuuttia. Za većinu europskih državljanki i državljanov... Kiitoksia. Suurin osa eurooppalaisista kansalaisista maksaa verot yksinkertaisesti. Verot peritään kaikista ostoksista ja kerran vuodessa kansalaisen tulee täyttää veroilmoitus. Suurin osa kansalaisista toimii näin, mutta kahdella ryhmällä tilanne on erilainen, kaikkein rikkaimmilla ja monikansallisilla toimijoilla. Eurooppa menettää tuloja ja se antaa sääntörikkomusten mennä läpi. Ja nämä veronkiertojärjestelmät aiheuttavat yli biljoonan euron menetykset vuosittain. Tämä on suurempi summa rahaa kuin koko seitsemänvuotuinen monivuotuinen rahoituskehitys enemmän kuin käytämme terveydenhuoltoon. Me parlamentissa viime viikolla keskustelimme täysistunnossa tästä asiasta, kun minun mietintöni liittyen verokiertoon, veropetoksiin ja veroparatiiseihin oli käsittelyssä. Puheenjohtaja Varosa, minä todella vetoan teihin, lukekaa nämä mietinnöt. Me ehdotamme selkeitä toimia näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Me emme tarvitse mitään suosituksia, jotka eivät ole oikeudellisesti sitovia. Ei, me tarvitsemme konkreettisia harmonisoituja verostrategioita. Meillä on erittäin tärkeä tavoite, jota ei ole mainittu teidän johtopäätöksissänne. Meidän täytyy pienentää verokuiluja vuoteen 2020 mennessä. Puheenjohtaja Barroso, mitä me voimme odottaa tulevina viikkoina ja kuukausina ja ennen vuoden loppua komissiolta? neuvosto on vähemmän kunnianhimoinen kuin komissio ja komissio on vähemmän kunnianhimoinen kuin parlamentti. Johtajat ovat osoittaneet, että he eivät pysty toteuttamaan sanojaan. Haluaisin tietää, voimmeko me päästä askeleen eteenpäin niissä suosituksissa, joita viime vuonna tehtiin. Viime vuoden loppuun lopulla komission lähestymistapa oli hyvin pragmaattinen. Komissio ei edennyt tarpeeksi pitkälle, mutta parlamentti kyllä teki niin. Haluaisin tietää, onko komissiolla suunnitelmissa tutkia meidän suosituksiamme yksityiskohtaisesti ja voisimmeko me odottaa teiltä enemmän? Ei vain yliteknistä toimintasuunnitelmaa. kun vuosiin ei ole sanottu mitään veropolitiikkaan liittyen, mielestäni erittäin hienoa, että tästä keskustellaan nyt, mutta johtopäätökset eivät sanoneet mitään siitä, että petoksiin liittyvä lainsäädäntö on jumiutunut. Mielestäni kaikkein tärkein asia viime vuonna oli ALV verotukseen liittyvät petokset. Te, teitte hyvin paljon töitä asian parissa. Me käsittelimme sitä yksityiskohtaisesti ja olin yllättynyt, että asia meni eteenpäin. Ja tämä äm, säästöjen korkotuloverotusdirektiivi, olisi hienoa, että me saisimme sen eteenpäin ennen vuoden loppua. Puheenjohtaja Rompai, miksi te ette halunneet edetä viime viikolla veroparatiisien kohdalla? me olemme esimerkiksi suositelleet veroparatiisi kohteesta listaa, mutta teidän päätelmissänne ei tätä mainita. Kiitoksia. Minutos es... Ja kiitoksia. Sitten vielä Sartori, neljä minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Myöskin Euroopan kansanpuolue kannattaa Euroopan neuvoston päätelmiä liittyen energiakysymyksiin – siellä on hyviä poliittisia ehdotuksia. Meidän täytyy olla kunnianhimoisia, kun määrittelemme ilmastotavoitteita, mutta meidän täytyy myöskin arvioida sitä, miten hinnat sopivat teollisuuteen ja kotitalouksille, ja tarvitaan myöskin enemmän energiatoimitusvarmuutta. Euroopassa meidän täytyy jatkuvasti maksaa energiahintoja, jotka ovat hyvin korkeita, myöskin lähitulevaisuudessa. Ja on hyvin hankalaa päästä esimerkiksi Yhdysvaltojen tai muiden maiden hintatasolle. Se, mitä voimme tehdä, on se, että supistamme tätä eroa, koska se saattaa olla hyvin ratkaiseva Euroopan teollisuuden kilpailukykyä ajatellen. Muuten saatamme menettää kilpailukykyä teollisuudessa, pk-yrityksissä mutta tämä liittyy myöskin kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Meidän täytyy saada aikaan energian sisämarkkinat ja meidän täytyy investoida energiainfrastruktuureihin ja EUn täytyy myöskin miettiä verkkoja Euroopan tasolla, esimerkiksi ja sitten neuvoston päätelmissä ei ole puhuttu, ei ole riittävästi kiinnitty huomiota resursseihin, joita on käytettävissä, mutta ainakin meidän pitää toimia rahoituspuitteiden, puitteissa, rahoitusmahdollisuuksien puitteissa ja niiden avulla voimme parantaa infrastruktuurejamme. Yksinään Eurooppa ei pysty muuttamaan ilmastotilannetta maailmassa ja vuonna 2012 me vastasimme 11 prosentista hiilidioksidipäästöjä ja EUn osuus on vähentymässä, mutta muiden maailman osien osuus on nousemassa. Siellä ei kiinnitä niin paljon huomiota näihin asioihin. Meidän on pidettävä kiinni ympäristöpolitiikasta, mutta täytyy myöskin muistaa, että meidän täytyy muistaa teollisuutemme ja työpaikat Euroopassa. Me siis puolamme sitä, että vaikkakin lyhyesti on keskusteltu, mutta on kuitenkin keskusteltu energia- ja ilmastopolitiikasta ajatellen vuotta 2030, ja että Eurooppa-neuvosto on pyytänyt konkreettisimpia ehdotuksia energia- ja ilmastokysymyksissä ennen seuraavaa huippukokousta. Loppu päätös kuitenkin tehdään sen jälkeen, kun on päätetty näistä vuoden 2015 tasoista. Ja energian hillalla voimme vaikuttaa energiariippuvaisuuteemme. Ja meidän täytyy myöskin mahdollistaa se, että Euroopan, Euroopassa voidaan luoda uutta teknologiaa, joka on tehokasta ja kestävää. Tällä politiikalla voidaan myöskin luoda uusia työpaikkoja Tällä tavalla olemme vähemmän riippuvaisia energiatuonnista tuonnista ja näin voimme merkittävällä tavalla torjua ilmastonmuutosta. Meidän pitää yhdistää olemassa olevia välineitä, jotta voimme vähentää politiikan vaikutusta ilmastoon ja meillä pitää olla eurooppalainen integroitu talousjärjestelmä. Meidän pitää tukea uusiutuvia teknologiaa, joka tekee meistä kilpailukykyisempiä maailmanmarkkinoilla. Eli olemme iloisia siitä, että neuvostossa käsiteltiin energian monimuotoistamista ja sitä, millä tavalla energia miksi on edelleen kansallisella vastuulla ja muistuttaisimme, että jäsenvaltioiden ei tule joutua pakotetuksi käyttämään tiettyjä energiamuotoja hetkellä, jolloin niiden hyödyntäminen ympäristöön ei vielä ole täysin selvällä. Euroopan parlamentin on tehty mietintö ja katsottu vuoteen 2050 ja on katsottu, että tarvitaan vähähiilistä energiaa, jotta voimme poistaa hiiltä uuden energian kulutuksesta yleisesti ottaen. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nämä kaksi puheenjohtaja Van Rompuy ja Barroso, haluamme nyt kiittää heitä ja kiitoksia siitä, että olitte paikalla ja että keskustelitte kanssamme vilpittömästi. Mutta muistuttaisin vielä La Manchan alueesta Espanjasta. Siellä katsotaan, että vaatimattomuus on tärkeä, hyve, mutta se, että ei ole kunnianhimoa, sekin on puute – ja tällä hetkellä se on ehkä puute, johon meillä EU:ssa ei ole varaa. Eli kiitoksia, että olitte paikalla. Ja nyt sitten yhdessä jatkamme työtä ja yhdessä meillä on mahdollisuus edetä pitkälle. Kokous päättyy.